Kiitoksia. Tästä äänestetään huomenna. Seuraavana meillä on Anna Saborskan mietintö sukupuolen perustuvasta syrjimättömyydestä ja sukupuolen välistä solidaarisuudesta. Hyvä puhemies, rouva komissaari. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita yhteistyöstä, kun tein oma mietintöäni. Äänestys naisten oikeuksien valiokunnassa oli seurausta pitkästä keskustelusta. Sekä miehet että naiset, jotka ovat nyt mukana sukupolvien välisessä solidaarisuudessa, ovat nyt keskeisessä asemassa. Ja se on hyvin keskeistä Euroopan ja kansallisen vaurauden kannalta. Mutta ikävä kyllä, tätä arvoa ei ole otettu mukaan kansallisiin tilastoihin. Ja siksi nämä miehet ja naiset joutuvat syrjinnän kohteeksi. Jokaisen pitäisi voida toimia tehtävässä, joka heitä tyydyttää, ja yhteiskunnan pitää mahdollistaa tällainen vapaa valikointa, eikä syrjiä näitä ihmisiä, koska kyse on epätavallisista työpaikoista. Eli tässä oli yhteenveto tästä mietinnöstä sukupuoleen perustuvasta syrjimättömyydestä ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta. Mietinnössä käsitellään työllisyyttä tulevaisuuden Euroopassa. Mietintö on ehkä aika tekninen, mutta siinä on myöskin inhimillinen näkökulma. Ja kaikki meistä voivat löytää itsensä tästä mietinnöstä, koska me kaikki elämme keskellä sosiaalisia ja perhesuhteita. Solidaarisuus sukupolven välissä sitä ei voida tulkita niin, että se on pelkästään lastenhoitoa, koska siihen liittyy myöskin vastuu vanhempia ja iäkkäitä ihmisiä kohtaan. Ja sukupolvien välinen solidaarisuus liittyy myöskin ihmisten kouluttamiseen, että ymmärtävät ihmisoikeutta ja suojelevat luontoa. Ja siihen liittyy myöskin yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Ja se on pohjana tulevalle Euroopalle ja eurooppalaisille. Siksi on tarpeen arvioida tätä vaurautta myönteisellä tavalla. Euroopan unionin on antava poliittiset puitteet, jotta päästään näihin tavoitteisiin. Naiset ovat yleensä ensimmäisiä, jotka ovat mukana sukupolvien välisessä solidaarisuudessa, ja siksi mietintö koskee lähinnä heitä – Ekonomit, jotka käyttävät matemaattisia malleja, ovat jo todistaneet, millainen arvo on kotityöllä. Ja myöskin demografinen tutkimus osoittaa, että naisten vaikutus BKT voisi olla vielä korkeampi, jos palkattomasta työstä saataisiin todella palkkaa. Ja jos nämä asiat unohdetaan, silloin me jäämme menneisyyteen. Mutta meidän pitää katsoa tulevaisuuteen ja luoda olosuhteet miehille ja naisille, jotka ovat mukana sukupolvien välisessä solidaarisuudessa, ja Euroopan unionin on toimittava, mikäli EU todellakin haluaa edistää syrjimättömyyttä, ja oma ryhmäni EPPED on ylpeä voidessaan tukea syrjimättömyyspolitiikkaa, joka kunnioittaa sekä miehiä että naisia. Kollegat, tämä mietintö on seurausta monista kuulemisista mukana ollut paljon naisia ja kansalaisjärjestöjä ja olen myöskin kuunnellut kolmen interryhmän kantoja parlamentissa. Eli lastensuojelun interryhmä ja hoivajien interryhmän kannat. Ja tästä mietinnöstä äänestettiin naisten oikeuksien valiokunnassa yksimielisesti ja toivon, että kollegat tukevat tätä huomenna äänestyksessä. Kiitos. Sitten komissa. Mm, Herra puhemies, kiitokset kollega Zavorskalle tästä erittäin tärkeästä työstä. Tämä aihe on yksi niistä erittäin tärkeimmistä yhteiskuntaa koskettavista kysymyksistä ja me tiedämme, että tämän merkitys kasvaa jatkossa entisestään, erityisesti kun katsotaan tätä demografista muutosta, mutta lisäksi meidän täytyy katsoa naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Useimmissa tapauksissa kuitenkin naiset vastaavat lasten kasvatuksesta ja tästäpä syystä meidän täytyy auttaa naisia siinä, että he voivat pysyä työmarkkinoilla ja että, he pys, että me voisimme myöskin parintaa perheiden elinolosuhteita, eli että työ ja perheelämän välinen yhteensovittavuus kehittyisi. Mitä tulee huolettavien äh, auttamiseen, niin tähän liittyen komissio on jo ryhtynyt käytännön toimenpiteisiin. Filia sitten äh, perhevapa-kysymys on ollut esillä työmarkkinaosapuolten välisissä konferenssissa ja komissio tarkastelee myöskin palveluiden laatua, jotka on tarkoitettu muun muassa sairaille ja myöskin vanhuksille ja tarkoituksena on tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jota, jonka kautta infrastruktuureja ja palveluita saataisiin kehitettyä entisestään. Mitä tulee EUn kohesiopolitiikkaan ja sosiaalirahastoon, niin näiden kautta yritämme rahoittaa kansallisen ja paikallistason aloitteita ja avoin koordinaatio on mekanismi sosiaaliturvan ja sosiaalisen yhte- mukaanottamisen alalla on keskeisellä sijalla, sillä tarkoituksena on huomioida uudenlaiset työmuodot, uran katkeaminen ja muut vastaavanlaiset tekijät. Eli tämä on tärkeä aihealue ja tarkoituksena on tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa tämänkin asian tiimoilta. Ja vielä kerran onnittelut parlamentille tästä erittäin tärkeästä työstä, jota olette tehneet. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. Äänestys on siis huomenna tiistaina. Nyt Paneskaja minä haluaisin seuraavan kommentin sanoa. Tämä mietintö on äänestetty naisten oikeuksien valiokunnassa yksimielisesti, mutta on e, esillä olemassa myöskin tällainen vastapäätöslauselma, jonka kollegat ovat e, esittäneet. E, eli näitä on kaksi ja toinen, toinen tekee toisen hyödyttömäksi. Mehän e, emme voi tässä yhteydessä edes kuunnella niitä kollegoja, jotka tämän vaihtoehtoisen ehdotuksen ovat tehneet, joten tämä uusi sääntö ei toimi tässäkään hyvin. Hyvät e, kollegat, sama kommentti mm, kuin Doylelle artikla 45 on aika tiukka tiukka näiden puheaikojen suhteen. Ja puheenjohtajisto on päättänyt, että kaikki ne asiatkin, jotka käsitellään tämän artiklan myötä, käsitellään tällä tavalla. Tätä sääntöä pitäisi ehkä muuttaa ja me otamme huomioon teidän kommenttinne. Sitten me siirrymme seuraavaan kohtaan herra Harborin mietintö esikaupallisista hankinnoista ja innovoinnin edistämisestä. Herra Harbor, olkaa hyvä. Thank you very much indeed, Mr. President. Kiitoksia puhemies. On nyt hyvä, että komission jäsen Reding edustaa komissiota tänä iltana,